Mesdames, messieurs. Hyvät naiset, hyvät herrat. Je vous propose de... Ehdotan, että aloitamme työskentelymme välittömästi. Pyydän teitä äh, olemaan hiljaa, tai ne, jotka haluavat jatkaa keskustelua, voisivat ystävällisesti siirtyä salin ulkopuolelle. Julistan tämän äh, parlamenttien välisen tapaamisen, eli konferenssin avatuksi, ja haluan kiittää presidentti Van Rompuyta, puheenjohtaja, komission puheenjohtaja Barrosoa, varaa puhemiestä Johnny Pitellää, joka ottaa vastaan meidän vieraamme parlamentin puhemiehen nimissä. Haluan myös kiittää kaikkia jäseniä tästä kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentin kollegoja haluaisin kiittää, jotka, myös jotka ovat hyväksyneet kutsun ja tulla tänne elävöittämään tätä parlamenttien välistä konferenssia, joka on ensimmäinen laatuaan tässä lajissa. Parlamentti viime joulukuussa päätti ehdottaa tätä täydentävää tapahtumaa, eli täydentää uutta proseduuria, josta käytetään nimeä eurooppalainen ohjausjakso. Siihen haluttiin lisätä yksi tapaaminen kaikkien kansallisten parlamenttien edustajien välillä, kaikkien asianosaisten valiokuntien kesken, jotka käskittelevät politiikkaa talouspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja budjettipolitiikkaa. Parlamentissa se on talous- ja raha valiokunta, työllisyysvaliokunta ja budjettivaliokunta, jota itse minä tässä vedän sen nimissä. Nämä kolme asianosasta valiokuntaa ovat niitä <clears throat> yhteysvaliokuntia kansallisten parlamenttien kanssa, jotka ovat lähteneet vetämään tätä kokouskutsua ja järjestämään sitä. Tietyllä tavalla tässä, tässä on kyseessä ennakkotapauksesta, ennakkokonferenssista, myös menettelytavoista, joka sisältyy myös artiklaan 13 uut uudessa talous- tai sopimuksessa, budjettisopimuksessa, jossa puhutaan talous- ja budjettipolitiikkojen koordinoinnista allekirjoittajavaltioiden kesken. Näin voidaan todella käynnistää hyvä ja elävä parlamenttikeskustelu. Kriisi, joka on todellakin sellainen kriisi, jota emme pysty enää hallinnoimaan siten, että meillä olisi yksittäisiä erillisiä budjettipolitiikkoja, joita laaditaan kotona kussakin jäsenvaltiossa on käynyt niin, että ei voida enää saada poliittista, tehokasta ja kestävää poliittista sopimusta huipulla oliko kyse sitten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja presidentti Van Rompuy tai euroalueen puheenjohtaja, joka sitä vetää, ellei meillä ole parlamentaarista tukea ja parlamentaarista todellista keskustelua. Minä Tiedän, että herrat Van Rompuy ja herra Barroso ovat korostaneet tätä nimenomaista kohtaa, tätä aihetta. Tänä iltapäivänä me aloitamme täysistunnolla, jonka aikana tulevat käyttämään puheenvuoron näiden kolmen eri toimielimen johtajat, heidän eh, johdantoesittelynsä jälkeen tulee kysymys-vastaus. Istunto Van Rompuyn pitää poistua täältä kello 16, joten hän vastaa ensin hänelle osoitettuihin kysymyksiin. Iltapäivän toisessa osiossa me tulemme jakaantumaan kahteen työpajaan. Toisessa puhutaan budjettikurista ja toisesta puhutaan kasvua tukevista toimenpiteistä. Meillä on tänä iltana työillallinen. Parlamentin puhemies Schulz on kutsunut teidät tälle illalliselle ja huomenna aamuna jatkamme kokoustyöskentelyä haluamme tarkastella, miten voimme tämän uuden sopimuksen tiimoilta toteuttaa näitä uusia käyttää näitä uusia poliittisia juridistyöinstrumentteja, jotta voimme todella käynnistää taloudellisen toiminnan elpymisen Euroopassa ja ajatella jo kriisin jälkeistä aikaa. Kiitos vielä kerran ja nyt annan puheenvuoron varapuhemies äh, Pitelalle, joka puhuu täällä puhemies Sulcin nimissä ja puolesta. Grazie presidente Lamassur. Kiitoksia puheenjohtaja Lamassur. Minäkin toivotan kaikki tervetulleeksi puhemies Schulzin nimissä ja myöskin henkilökohtaisesti ja toivotan myöskin neuvoston puheenjohtajan Van Rompuyn ja komission puheenjohtajan Barroson tervetulleiksi. Sult nyt ei päässyt paikalle, koska hänellä on muita sitoumuksia. Kun ajatellaan nyt viimeistä kehitystä talouskriisissä, tänäinen kokous on hyvinkin keskeinen. Meillä Euroopan parlamentin jäsenillä ja kansallisten parlamenttien edustajilla ja neuvostolla ja komissiolla on nyt mahdollisuus keskustella suuresta aiheesta, eli eurooppalaisesta taloushallinnosta. Kokemus, jota meillä on, ja virheet, joita on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana talous- ja rahayhteisössä, erityisesti virheet, joita on tehty tämän kriisin aikana – ovat ottaneet esille sen, että meillä pitää olla tehokkaampaa taloushallintoa Euroopan unionissa. Eurooppalainen ohjausjakso ehdottomasti on keskeinen osa tätä prosessia, jotta pääsemme tavoitteisiimme eritoten euroalueella, jolla on yhteistä vastuuta. Tänäinen keskustelu auttaa meitä ymmärtämään poliittisia kysymyksiä. Ensinnäkin meidän on varmistettava se, että demokraattisuus on taattu näissä prosesseissa. Eli selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit eivät voi tehdä valintoja huonosti, kun kyse on taloushallinnosta. Toiseksi on taattava myöskin koordinointia ja tehokkuutta, eikä pelkästään mitään byrokraattista menettelyä. Euroopan parlamentti on ollut tyytymätön neuvostoon sen suhteen, miten se on toiminut kriisin aikana sekä suhteessa alijäämien kasvamiseen että myöskin kasvun puuttumiseen. Meillä ei ole riittävästi välineitä, jotta voisimme harjoittaa suuria investointeja, joiden avulla voidaan auttaa Eurooppa takaisin jaloilleen. Puheenjohtaja Van Rompuy puheenjohtaja Barroso. Todellisuus osoittaa, että budjettikiristykset kuristavat taloutta paljon enemmän kuin oli kuviteltu. Kreikassa, Portugalissa, Irlannissa ja Italiassa meidän on otettava täysimittaisesti mukaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta pystymme toimimaan täysin demokraattisesti ja voimme tarjota vastauksia kriisiin, joka minun mielestäni pitäisi toteuttaa tehokkaammin. Eurooppalainen ohjausjakso on tulosta todellisesta poliittisesta toiminnasta ja sen avulla voimme toimia nimenomaan täällä Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy auttaa Eurooppaa vaikealla hetkellä ja meidän täytyy miettiä budjettikysymyksiä tietysti, mutta myöskin meidän täytyy miettiä tarkemmin politiikkaamme ja sitä, millaisia kunnianhimoisia tavoitteita meillä on. Ja kääntyisin nyt komission puoleen. Meidän täytyy myöskin taata, että tavoitteet, joista on puhuttu kansallisissa uudistusohjelmissa, myöskin toteutuvat tasolla, joka on riittävän korkealla, jotta pääsemme Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Euroopan komission on yksilöitävä ne maat, jotka eivät ole pitäneet kiinni sisämarkkinoiden harmonisoinnista ja meillä pitää olla pakottavia ja sitovia sääntöjä, kun ajatellaan vaikka rahoitusmarkkinoita, matkailua, energiaa, kysymyksiä. Meidän pitää jatkaa, eikä meidän pidä enää jäädä näissä asioissa jälkeen. Meillä pitää siis olla sitovia mekanismeja, uusia varoja. Meillä pitää olla hanke, bondeja ja transaktiovero. Van Rompuy, Barroso, hyvät kollegat, puheenjohtaja Lämäsuu. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme elvyttää euroalueen ja koko Euroopan unionin taloutta. Taloustietojen huononeminen tällä hetkellä on selkeä merkki siitä, että meidän täytyy nopeasti muuttaa toimintatapaamme ja meidän täytyy päättäväisemmin ja kunnianhimoisemmin pyrkiä kasvuun. Ja meidän pitää myöskin muistaa 12 hallituksen päämiehen allekirjoittama kirje, joka osoitettu teille, puheenjohtaja Van Rompuy, ja se on ensimmäinen askel tällä uudella tiellä. Kiitoksia ja onnea tähän työhön. Merci, Kiitos, puhemies. Minä kerron nyt kaikille osanottajille tässä vaiheessa, että jos te haluatte esittää kysymyksiä öö, presidentille tai paneelin puhe edustajille ne pitäisi lähettää kirjallisena. Teillä on varmasti siihen jo, olette saaneet siihen lomakkeet. Te tiedätte, miten tämä keskustelu on järjestetty, että ei saa puhua yli kolmen minuutin ajan. Nyt annan puheenvuoron presidentti Van Rompuylle. Merci, monsieur le Kiitos Hyvä puheenjohtaja, hyvä parlamentin puhemies. Members of the European... Kunnan arvoisat kansallisten parlamentin jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo sanoa muutama sana tässä tärkeässä tapahtumassa. Teidän kokoontuminen tänne tänään ja huomenna on sinällään merkki aikojen muutoksesta. Se osoittaa, miten Euroopan ja kansalliset politiikat nivoutuvat enemmän yhteen liioitellakseni vähän, vanhoina aikoina Euroopan parlamentti asui yhdellä planeetalla ja kansallinen planeetta, äh, politiikka 6.9.15.25 muulla planeetalla. Tämä aika on nyt ohi. Valtion velkakriisi, vaikea ja tuskallinen vaikka onkin, tuo perille viestin, että me olemme unioni tässä ja nyt jokaisen päivittäisessä elämässä. E- Eurooppa ei ole mikään suuri käsitteellinen asia tulevaisuutta ajatellen, vaan se on päivittäistä kokemustamme. Meidän keskenään riippuvuutemme on yhä selkeämpää, samoin yhteinen vastuu ja yhteinen vastuu kriisistä, kansallisten parlamenttien jakava vastuu myöskin. Kreikan kriisin alusta lähtien tapahtumat ovat saaneet meitä tekemään niin valtavia muuto muutoksia ja päätöksiä, että kansallisten johtajien on yhdessä täytynyt tarttua ruoriin. Ja kansallisten johtajien kautta kansalliset parlamentit ovat yhä enemmän mukana euroalueen päivittäisessä politiikassa. Jos ajatellaan viimeisintä Kreikka-paketin neuvottelua, Pelissä on kansallisten veronmaksajien rahaa. Ottaen huomioon EU-budjetin rajoitetun koon, tämä oli ainoa väline, joka oli käsillä. Ja EU-instituutiolla on olennainen rooli. Euroopan parlamentilla oli ratkaiseva roolinsa Sixpack-neuvottelussa. Kyseessä ei ole mikään nollasumma peli. Yhden parlamentin päätös Onpa kysymys Saksasta, Irlannista, Slovakiasta tai Portugalista. Näitä päätöksiä seurataan kaikkialla Euroopassa. Ehkäpä ei muodollisesti seurata, mutta poliittisesti sanoen kansalliset parlamentit ovat muodostuneet eurooppalaisiksi instituutioiksi. Kysymys on poliittisesta keskenäistä riippuvuudesta. Yhden päätökset vaikuttavat kaikkiin. Vastuutaan budjettipolitiikkaa vaarantaa euroalueen. Solidarisuuden puute olisi voinut johtaa samaan tulokseen. Velallisten ja lainanantajien täytyy työskennellä yhdessä. Euroalueen ulkopuolisten talouksien tilanne on myös euroalueesta kiinni. Meillä on yhteinen projekti. Erityisesti euroalueella, vaikka päätökset tehdään kansallisesti. Tämä onnettomuuden toimissa vie pohjaa yhteiseltä hyvältä Miten tässä näin kävi? Joku sanoisi, olkaa kohotain, että kansalliset johtajat ovat toimineet Euroopan hyväksi ainoastaan tapahtumien paineessa, ei omasta vakaumuksesta. No, tapahtumien luoma paine voi olla teokasta. Ideaalit saattavat ohjata ihmisiä, mutta kovat faktat opettavat. Kun minä sanon, että kriisi asettaa meille yhteisen vastuun, kaksi syytä tulee mieleen, miksi tämä kullekin lankesi tämä vastuu. Ensinnäkin, pelissä on paljon rahaa. Julkisen sektorin velkakriisi, kuten pankkikriisi 2008, vaatii velamaksajan rahaa, vaikkakin myös lainoina ja takuina. Otetaan huomioon, että EU-budjetti on suhteellisen pieni, noin yksi prosentti BKTstä. EU-toimielimet eivät voi toimia ratkaisevalla tavalla. Seksi on olennaista ja se valtiolle astua ruotuun. 500 miljardia tai yli 5 prosenttia euroalueen BKTstä. Sen käyttöönotto oli mahdollista ainoastaan korkeammalla poliittisella tasolla. Monet pääministerit haluaisivat, että nämä asiat pysyisivät valtiovarainministeriöiden käsissä, mutta eurooppalaisen rahan tarve on fakta. Toiseksi kriisin aikana me törmäsimme nim- jaettujen, nimettyjen vastuiden ajan loppuun. Me olemme uudella alueella ja neuvoston täytyy yhdistää 27 jäsenvaltion johtajat, komissiojohtajat näin neuvosto kykenee kantamaan vastuunsa. Kaikki eivät ole tilanteeseen tyytyväisiä. Jotkut poliittiset toimijat kokevat, että heidät on syrjäytetty. Jotkut kokevat, että perinteinen yhteisömenettely on hylätty. Minulla on hienojakaisempi näkemys. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme työskennelleet varmistaaksemme, että Euroopan instituutiot kykenevät käsittelemään tätä uutta keskinäistä riippuvuutta. Ja vaikka meidän täytyy käyttää osittain hallitusten välistä reittiä. Työmme on itse asiassa ja paradoksaalisesti luonut voimakkaampia keskitettyjä instituutioita. Anna pari esimerkkiä. Komissio on saanut aivan ennalta näkemättömiä valvontaoikeuksia. EU-tuomioistuin valvo velkajarrun toimintaa. Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli uuden budjetti- ja makrotaloudellisen valvonnan laitamissa niin sanotussa Sixpackin tapauksessa, joka on tämän koko harjoituksen selkäranka. Kolmessa merkittävässä unionin ponnistelussa äskettäin parantaa EU-talousta hallintaa, tämä työryhmä, jonka vast veti taloushallintaa tämä Europlus, tämä sopimus, tämä Euroopan verosopimus Fiscal Pact. Tässä me olemme työskennelleet komission puheenjohtajan kanssa läheisesti, jotta saisimme nämä osaksi EU-kehikkoa. Kaikki myöntävät, että nämä ovat yhteistä etua budjettimenettelyssä. Meillä on lainsäädäntöä ja käytäntöä tällä alueella. Meillä on selkeä työnjako. Jäsenvaltiot asettavat yhdessä velka, katon ja alijäämäkaton. Ja jäsenvaltiot itse päättävät, miten ne keräävät rahaa ja miten käyttävät sitä. Tässä työnjaossa kansallisparlamentit säilyttävät budjettisuverenisuutensa ainakin niin pitkään, kun kansallinen politiikka ei uhkaa kokonaisuuden vakautta. Tämä näkyy esimerkiksi maat, joilla on liiallinen alijäämä, tekevät komission kanssa sopimuksen etten tiputtamiseksi alle 3 prosentin katon. Kansallispolitiikat kuitenkin kokevat EUn uudet tehtävät epämukavaksi. Kuitenkin äskettäiset tapahtumat osoittavat, että kaikki kansallinen politiikka voi muuttua eurooppalaiseksi ulottuvuuksiltaan. Kaikkien kansallisten parlamenttien jäsenten pitäisi siis keskustella kollegoinnassa kanssa Strasbourgissa ja muissa jäsenvaltioissa – liittopä, Saksan liittopäivien jäsen voi ainoastaan hyötyä siitä, että keskustelee vaikkapa italialaisten ja slovenialaisten kollegojen kanssa ja toisinpäin. Uusi sopimus, budjetti, budjetin sopimus, kuten puheenjohtaja juuri totesi, ottaa käyttöön kansallisten parlamenttien budjettivaliokuntien kokoukset Euroopan parlamentissa. Vaikka tällä foorumilla ei tehdä päätöksiä, se on tärkeä mielipiteenvaihtofoorumi se avaa silmät. Minä koet sen niin, että on jokaisen eduissa, myös Euroopan parlamentin eduissa, että tämä formi toimii ulkopuolisena. Minä joskus koen, että Euroopan parlamentti ja Euroopan parlamentti elävät eri maailmoissa. Yksi ajaa enemmän integraatiota ja loput keskittyvät kotimaisiin kysymyksiin ja jarrua painaa. Siksi on tärkeää ymmärtää toisiamme, toisten näkökulmia. Tänä vuonna eurooppalainen talouspolitiikan ohjaan sijaksi toteutuu toista kertaa. Mutta no, se on niin paljon voimakkaampi kuin viime vuonna. Aikataulu on pohjimmiltaan ennallaan. Komissio tekee vuotuisen kasvukatsauksensa nyt lokakuuta, lokakuuta 2011 välittyy kansallisten ohjelmien kautta heinäkuun neuvostoon, Euroopan neuvosto, joka sulkee prosessin. Tässä prosessissa työkalumme ovat valmistuneet erityisesti, kun niin sanottu budjetti- ja makrotaloudellinen valvontapaketti, niin sanottu Sixpack, on astunut voimaan. Alleviivaisin, että tämä ei päde samassa määrin niihin maihin, jotka eivät kuulu euroalueeseen, niihin uudet sanktiot eivät so- sovellu. No tiedätte, komissio seuraa euroalueen valtioita liiallisen alijäämän menettelyn kautta antaa lausuntoansa budjetti, alustavista budjeteista, ja tämä parantaa kansallisten parlamenttien ja hallitusten dialogia. Euroopan talouden ohjausjakson poittaessa komissio arvioi myös makrotaloudellista politiikkaa budjettikysymysten yli se muun muassa äskettäin päätti tehdä, raportoida enemmän lisää 12 maan yritystä erityisesti mukaan lukien maat, joilla on myöskin maksutasa ylijäämä, kuten Ruotsi ja Tanska. Sen voidaan vaatia jäsenvaltiota korjaamaan epätasapainoa ja kun tätä ei tapahdu, sanktiot seuraavat. Tämä uusi työtä, työskentelytapa heijastaa Euroopan kriisin jälkeistä todellisuutta. Tietoisimme siitä, että yhden maan tapahtumat vaikuttavat neuv- naapureihin, erityisesti euroalueen puitteissa. Tämä voi päteä budjettiin, mutta myös työmarkkinoiden uudistuksiin. Työvoimamarkkinoilla voi olla merkittävä vaikutus muuhun unioniin. Komission muut euroalueen jäsenvaltiot, niitä täytyy kuulla – ennen kuin mitään merkittäviä budjetti- tai muita politiikkaa muita uudistuksia tehdään, milloin ne yrittävät kynnysarvoita, niin että niiden mahdollinen vaikutus euroalueelle voidaan arvioida. Voin esittää yhteenvedon tästä yhdellä Yksi kaikkien kaikki yhden puolesta on parlamenttien vastuu sopeutua tähän uuteen tilanteeseen. Joskus ihmiset sanovat, että me teemme päätöksiä suljettujen ovien takana. En usko, että mikä hallitus tai johtokunta tekisi elintärkeitä päätöksiä, kun TV-kamerat pyörivät. Mutta teemme näitä päätöksiä kuunneltamme tarkkaan kaikkia näkemyksiä. Euroopan neuvoston koko kokouksessa kuulee kaikkien parlamenttien, havaitsee kaikkien parlamenttien olla kaikki, joita te edustatte. Me emme ainoastaan kuuntele parlamentin puhemiestä kokouksen, kokouksen aluksi parlamenttia, jolle paroissa on suoraan vastuussa. Monet hallitusten edustajat viittavat omiin parlamentteihinsa ja niiden kantoihin tehdessään tarkistusehdotuksia. Joskus minulla on sellainen vaikutelma, että minä olen ainoa parlamentiton huoneessa. Olen pitkään ollut va- va- valittu poliitikko, olen entinen parlamentin puhemies ja minä kaipaan tätä roolia kovasti. Minulla on äänestäjäni, mutta heitä vain 27. 27 demokraattisesti valittua valitsijaa. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, 60 vuotta integraatiota, on kertonut meille, että Eurooppaa ei rakenneta hajottamalla jäsenvaltioita, vaan sillä lailla niin, että ne sulottavat yhteen yhä enemmän. Tämä on hidas prosessi, joka joskus nyt kähtää nopeasti eteenpäin. Tässä kriisissä olemme aivan uudella yhteistyön tasolla. Meillä on tavallaan eurooppalaista sisäpolitiikkaa. Eurooppa on nyt sisäpolitiikkaa. Ja siksi on niin tärkeää käydä sellaista vuoropuhelua kuin tänään. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos neuvoston presidentti. Uskon, että tämän tapaamisen jälkeen ehkä rohkenen sanoa, että olette vähemmän turhautunut. Te voitte todeta, mitä parlamentti tekee teidän eteenne ja meidän kaikkien eteen. Nyt annan puheenvuoron komission puheenjohtajalle José Manuel Barroso. Uh, uh, Kiitoksia. Neuvosto, valiokuntien puheenjohtajat, neuvoston edustajat, parlamentin jäsenet. On ilo olla täällä tämän parlamenttien välisen keskustelun yhteydessä, kun keskustelemme eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ja on hyvä, että Euroopan parlamentti järjesti tämän kokouksen. Ja erityisesti olen iloinen siitä, että voin keskustella myöskin kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Uudistusten kautta niilläkin on keskeinen rooli tässä prosessissa. Parlamenttien välinen keskustelun osoitus eurooppalaisessa demokratiasta toiminnassa, ja uskon, että on keskeistä, että vahvistamme eurooppalaista demokratiaa vahvistamalla suhteita kansallisten demokraattisten prosessien ja eurooppalaisen kan- demokraattisen prosessin välillä. Eurooppalainen ohjausjakso on tapa ennaltaehkäistä vaaroja ennen kuin ne leviävät muihin maihin, ja siksi se on erittäin keskeinen osa lähestymistapaamme, jolla ratkomme kriisiä ja yritämme saada aikaan kestävää kasvua. Tällä tavalla meidän täytyy varmistaa myöskin demokraattinen toimintatapa. Kolme seikkaa. Ensinnäkin ohjausjakso on tärkeä, jotta pystymme reagoimaan talouskriisiin. Toiseksi, miten ohjausjakson avulla voidaan torjua tulevia kriisejä. Ja kolmanneksi, muutamia toimia, joihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan maksimoida ja parantaa tätä prosessia sekä talouden että demokratian kannalta. Ensinnäkin Eurooppalaisen ohjausakson tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia rakenne- ja budjettipolitiikan alalla silloin, kun niitä valmistellaan, jotta voidaan havaita epäjohdonmukaisuuksia ja epätasapainoja. Van Rompuy selitti tämän hyvin selkeästi, joten voin edetä nyt nopeasti. Korostaisin vain, että komissio käynnisti tämän jakson viime vuoden marraskuussa. Meillä oli tämän vuoden kasvuselvitys 2012. Ja meillä on viisi painopistealuetta kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi, esimerkiksi työttömyyden poistamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ja nämä ovat saaneet tukea neuvostossa valtiovarainministeriltä. Ja torstaina meillä on kokous täällä Brysselissä. Ja tietysti neuvoston puheenjohtaja johtaa kokousta silloin ja keskustelemme silloin näistä haasteista ja siitä, mihin niihin voidaan puuttua. Ja sitten alkaa seuraava kausi ohjausakson puitteissa. Jäsenvaltiot esittelevät talousmuutosohjelmansa. Mutta tässä nyt halusin vain ottaa esille sen, että ohjausjakso on vastavuoroista tukea ja oppimista ja avunantoa ja ratkaisuiden löytämistä tämän päivän ongelmiin. Eli millaisia ratkaisuja tarkoitan? Esimerkiksi se, että jatkuvasti saa neuvoja prosessin aikana komissiolta ja neuvostolta, koska ongelmat ovat yhteisiä ja niillä on seuraamuksia koko EUlle. Esimerkiksi kun jokaisella jäsenvaltiolla on selkeät ja tarkat suositukset, ja komission tiimejä lähetetään kahdeksaan jäsenvaltioon, jossa on pahimpia ongelmia ja nuorisotyöttömyyttä. Ja näin voidaan havaita, miten käyttämättä jääneitä rakennerahaston varoja voitaisiin käyttää sen hyväksi, että nuoret saadaan työelämään. Eli kyse ei ole pelkästään klassisista makrotalouden valvontatoimista, vaan kyse on todellisesta vuoropuhelusta koskien talouspolitiikkaa ja siitä, miten päästään takaisin kestävän kasvun polulle. Lisäksi kun ohjausjakso kytketään laajempaan hallintorakenteeseen, joka meillä nyt on Euroopassa ja meillä on kasvun osalta Eurooppa 2020-strategia, ohjausjaksolla on keskeinen rooli, jotta saadaan vakautta ja luottamusta takaisin, mutta kasvuhan ei ole ilman luottamusta ja kriisi ei voida ratkaista ilman kasvua. Ja haluan nyt korostaa kasvua, kestävää kasvua, koska yksi kriittisiä seikkoja, tehän tietysti poliitikkoina taistelette sen puolesta, että sosiaaliset seuraamukset monista kivuliaista uudistuksista, joita tehdään monissa jäsenvaltioissa, ja meillä pitää myöskin olla yhteiskunnan hyväksyntä ja poliittinen, poliittinen mahdollisuus toteuttaa näitä kunnianhimoisia ohjelmia. Ja siksi meidän täytyy olla selkeitä tavoitteiden suhteen. Tavoite on kasvu. Finanssipoliittinen vakauttaminen ei ole mikään tavoite sinänsä. Ja on tärkeää, että Euroopan kansalaiset tietävät, mitä tavoitteita meillä on näiden uudistusten suhteen, jotta he ymmärtävät, mitä varten uhrauksia pitää tehdä. Ja myöskin, että uhraukset jaetaan tasapuolisesti eikä vain niin, että heikoimmat osat yhteiskuntaa joutuvat aina kantamaan tämän taakan. Sitten toiseksi, miten ohjausjakson avulla voidaan torjua tulevaisuudessa kriisejä? No yksi johtopäätös on nyt voitava tehdä tästä kriisistä, eli että taloutemme ovat nyt peruuttamattomasti yhteydessä toisiinsa, sekä eu että globaalisti. Se, mitä tapahtuu yhdessä maassa, saattaa vaikuttaa huomattavasti muihin, ja maailmahan katsoo nyt, mitä todellakin tapahtuu euroalueella ja Euroopan unionissa. Tämä osoittaa, kuinka paljon keskenäistä riippuvuutta meillä tällä hetkellä on maailman taloudessa. Euroopassa on vankka, vankat sisämarkkinat ja se on yksi suurempia saavutuksiamme. Ilman sitä eurooppalainen kriisi olisi ollut paljon pahempi mutta nyt avoimessa talousmallissa, josta on koitunut paljon etuja, vaatii myöskin yhä enemmän vastuullisuutta. Siksi on tärkeää, että parannamme varhaisen varoituksen järjestelmää, jotta voimme estää kriisin leviäminen samalla tavalla kuin vuonna 2008. Kansalliset budjettipäätökset kuuluvat kansallisille parlamenteille ja näin on myöskin tulevaisuudessa – Tämä on tietysti selvää, kun ajatellaan demokratiaa ja vallanjakoa. Mutta ohjausakson tavoitteena on luoda foorumi, jossa mahdollisia uhkia tai heikkouksia voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, ja silloin voidaan myöskin saada riittävää ja oikeaa tietoa niistä. Ja kun meillä on enemmän tietoa Euroopan tasolla, me voimme myöskin vaikuttaa päätöksentekoprosessiin kansallisella tasolla. Näin ollen tämä saattaa olla tärkeä väline, jotta voidaan välttää epätasapainoja ja epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Tietysti kansallisia suunnitelmia ei välttämättä haluta paljastaa EUn tarkasteltaviksi, mutta kaikki budjetti- ja talouspäätökset on, ovat valvonnan kohteena, joten meidän täytyy osoittaa, että me toimimme kaikki yhdessä ja kuljemme samaan suuntaan. Meidän ei pidä enää maksaa hintaa siitä, että me muista kuinka tiukasti tulevaisuutemme ovat kytkettyinä toisiinsa. Meidän pitää käyttää hyväksemme sisämarkkinoiden potentiaalia ja palauttaa kasvua Eurooppaan. Kolmanneksi, jos haluamme, että ohjasakson avulla päästään näihin tavoitteisiin, meidän täytyy tehostaa sitä. Se on prosessi, joka ei toimi, jos siinä toimitaan vain ylhäältä alaspäin ja meillä on oltava tukea kaikilta toimijoilta, kaikilta tasoilta, ja siksi pidämme hyvänä kaikki kantoja, joita olemme kuulleet tässä prosessissa. Ja olemme myöskin kuulleet helmikuun täysistunnossa ensimmäisestä ohjausjaksosta, ja nyt toimielinten kannat ovat vahvasti lähestyneet toisiaan. Komissio katsoo, että parantamisen varaa vielä on tässä syklissä, ja siksi esimerkiksi olemme tehneet kasvuraportin, jotta voimme keskustella siitä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Mutta parantamisen varaa on myöskin rakennemuutosten osalta, jotka ovat tärkeitä, jotta kilpailukykyä saadaan takaisin. Tiedän, että EUssa on ponnisteltu kovasti ja toteutettu uudistuksia monissa valtioissa, mutta olen huolissani tämän prosessin hitaudesta tietyillä alueilla – Esimerkiksi finanssipoliittista vahvistumista on tapahtunut, mutta kasvua edistäviä toimia ei vielä ole ollut riittävästi. Eläkeuudistukset, verouudistukset, työmarkkinoiden uudistukset ja vähittäismyynnin ja palvelun alojen avaaminen. Nämä ovat aloja, joihin komissio ja neuvosto tulevat keskittymään maakohtaisissa suosituksissa. Tiedän, että nämä Uudistukset voivat olla vaikeita, mutta ne ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta voimme saada takaisin kilpailukykyä ja kasvua. Ja katso nyt teihin. Meidän pitää olla kunnianhimoisia ja käyttää hyväksemme kumppanuutta ja neuvonantoa ohjausjakson suhteen. Ja meidän pitää myöskin käydä omissa maissamme suoraa keskustelua siitä, että Eurooppaa tulee uudistaa ja millaisia seuraamuksia on sillä, jos ei ole riittävästi kilpailukykyä globalisoituneessa maailmassa. Se on keskeistä kun ajattelemme näiden ponnisteluiden tuloksia, eli Eurooppa 2020-strategiaa. Kansallistasoinkin pitää olla tässä mukana, ei pelkästään parlamenttien, vaan myöskin työmarkkinaosapuolten ja alueiden. Tällä pitää tehdä enemmän, koska kuten neuvoston puheenjohtaja totesi, meidän täytyy välttää se, että nämä asiat ovat täysin erillään. Ja joskus tuntuu, että tämä erillisyys johtaa ongelmiin hallitusten pääjohtajat täällä Brysselissä sanovat jotain ja sitten katsomme, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa. Meillä kaikilla on oma roolimme tässä keskustelussa ja meidän täytyy selittää monet tavat, millä tavalla voimme murtaa esteitä ja käyttää EUn integraation hyötyjä. Sillä tavalla voimme luoda kestävää kasvua Eurooppaan. Kasvuihin liittyvät myöskin investoinnit, ja tästä puhutaan seuraavassa Euroopan neuvostossa. Minulla on ehdotuksia hankebondeihin liittyen. Meidän täytyy jo luoda joitain ehdotuksia monivuotisia rahoitusnäkymiä ajatellen. Meidän täytyy käyttää rakennerahastoja tehokkaammin Euroopan investointipankkia ja yksityissektoria, jotta on enemmän investointeja Eurooppaan, esimerkiksi infrastruktuureihin. Hyvin paljon yhteenliittymiä on matkailusta energiaan, digitaaliseen maailmaan. Eli kun puhutaan kasvusta, kyse ei ole pelkästään uudistuksista, vaan kyse on myöskin kunnollisista investoinneista Euroopan tasolla ja myöskin tavoista, joillaan vähentää kielteisiä vaikutuksia ja tiettyjä, tiettyjen toimien suhteen, joihin on ryhdytty. Lopuksi vielä yksi huomio. Kun meillä on näin paljon elementtejä yhdessä prosessissa, eurooppalainen ohjausjakso on yhteenveto siitä potentiaalista, jota meillä on Euroopan unionissa – ja jotta voidaan käyttää tätä potentiaalia hyväksi, meidän täytyy otet, käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksi. Ja siksi ohjausjakso on voittava yhdistelmä. Siinä on mukana kansallinen taso, Euroopan taso. Voimme vakauttaa lyhyen aikavälin vakauden ja edistää kestävää kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kun otetaan huomioon kaikki nämä elementit ja välineet, meillä on valtavasti potentiaalia ja mahdollisuuksia elpyä ja tehdä tulevaisuuden kasvusta vahvempaa. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä yhtä aikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän täytyy vahvistaa kansallisten ja Euroopan tasojen päätöksentekoa. Tällä tavalla voidaan edetä merkittävällä tavalla eurooppalaisessa yhteistyössä. Nyt meillä kaikilla on velvollisuus olla kunnianhimoisia, kun vahvistamme demokratiaa ja tänäinen kokous varmastikin voi olla tärkeä askel tähän suuntaan. Ja toivotan teille rakentavaa kokousta. Ja olen iloinen siinä, että voimme kaikki olla mukana tässä demokraattisessa keskustelussa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le Kiitos paljon komission puheenjohtaja. Nyt käynnistämme keskustelun. Ja kuten presidentti Van Rompuyn pitää lähteä muutaman minuutin kuluttua, ehdotan, että otamme ensimmäisen kolmen kysymyksen sarjan, johon presidentti Van Rompuy ystävällisesti vastaan, ja sen jälkeen ot- Muut voivat esittää kysymyksiään. Heitä on aika paljon ilmoittautunut. Pyydän nyt teitä jokaista olemaan kurinalainen, että ette puhuisi yli kahden, maksimi kolme minuutin ajan, jos te toivotte, että keskustelu pysyisi koossa. Ensimmäinen kysymys tulee Ranskan senaatin valtiovarainkunnan, valtiovarain, valtiovara, valiokunnan puheenjohtajalta. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä kokous on ehkä etukäteisnäytös artiklan 13 toteutumisesta. Voisitteko te kertoa meille, mitä visioita teillä on näistä säännöllisistä kokouksista? Onko tässä kyse vain pelkästä informatiivisesta kokouksesta vai kamarista, jossa nauhoitetaan keskustelut vai onko tässä tämmöinen tekninen yhteydenotto, tekniset tapaamiset, vai voidaanko tässä luoda peräti työryhmiä, käydä käsiksi varsinaiseen ongelmakenttään. Me kaikki odotamme varmasti tarkkoja täsmennyksiä kun on kyse menetelmistä, käsitteistä, joita käytetään nimenomaan esimerkiksi eurooppalaisesta ohjausjaksosta, me olemme voineet varmasti todeta kansallisissa parlamenteissamme, että nämä käsitteet tulevat yhä monimutkaisemmiksi. Ne edellyttävät makrotaloudellista analyysiä, jonka pitäisi olla koko ajan paljon kattavampi. Tämähän ihan selvästi edellyttää, että voimme luoda riippumattoman budjettikomitean, joka on siis riippumaton valtioista. Me olemmekin usein pohtineet, minkä takia jopa Euroopan unionin yhteisön tasolla ei ole vielä ajateltu tämän tyyppistä lähestymistapaa. Kaksi esimerkkiä ennen kuin lopetan. Mitä tulee qui renvoie à une appréciation rakenteelliseen eh, tilinpäätökseen, joka on edellyttää taloudellisen syklien tarkastelua ja se edellyttää tarkistuksia. Eikö meidän pitäisi olla meidän hyvässä asemassa, hyvässä tilanteessa? Eli eikö meidän pitäisi antaa enemmän näyttöä yhdenvertaisuudesta tai oikeudenmukaisesta, jos lukuja ei olisi ainoastaan yksi komissio laatimassa näitä lukuja. Meillä pitäisi olla ulkopuolinen asiantuntijaryhmä antamassa myös näitä lukuja. Luen täältä nyt komission mietinnön helmikuun 14. päivältä. Siinä puhutaan tästä hälytysmekanismista. Ja kuten muutkin ovat varmasti voineet huomata, niin minä olen tullut siihen tulokseen, että jos on kyse ylijäämästä, jossa on, johon on kirjattu rajat 6 prosenttia BKTstä, niin se on ihan sovelias, koska meidän loistava kumppanimme Saksa omaa 5,9 prosentin ylijäämän. Tämähän on vähän ironista kysymyksen asettelua, anteeksi etukäteen, mutta tässä minä pyrin eh, löytämään oikeudenmukaisuutta. Myös meillä olisi jatkossa neutraaleja viite konteksteja, asiantuntijuutta, joihin kaikki voisivat vedota ja turvautua ja liittyä ilman mitään mielenkuohuja, joka olisi aivan itsestään selvä toimiva yksikkö. Kiitos paljon puheenjohtaja Marinji. Varmasti meidän kaksi edustajamme, puheenjohtaja ja presidentti, voivat vastata tähän kysymykseen. Muriel Gerkens on budjettivaliokunnan puheenjohtaja Belgian parlamentista. Minä olen erittäin iloinen tästä parlamentin välisestä kokouksesta ja siitä, että herra Van Rompuy ja herrat Rompeo ja Barrois ovat paikalla. Varmasti tämä tulee heijastumaan tulevassa lainsäädännössä ja tiedonannoissa. Herra Rompeo varmaan ymmärtää perusteltaan sen, että jos tämä ohjausjakso liittyy talouden hallintaan ja sixpack on jo voimassa, niin tässä kiinnittäisin aja, asetukseen, kiinnittäisin huomiota ajatukseen, joka liittyy budjettisuunnitelmien valvontaan, koska liittovaltiossa, kuten Belgiassa, ajatus erittäin hankalaa, koska niiden täytyy neuvotteluissaan vaadittuihin sopetuksiin olla tekemisissä liittovaltion konstituution kanssa. Kiinnittäisin huomiota tähän yhteisjärjestelmän puhujaan sikäli, että komission ensimmäinen kertomus 14. toista liittyen hälytysmekanismiin, jossa pyritään identifioimaan jäsenvaltioiden tällaiset ongelmat, niin päinvastoin kun asetus, johon kertomus perustuu, komissio keskittyy hintakilpailukykyyn, eikä koskaan ota huomioon sellaisia tekijöitä, kuten ja kehitys tai energialaskun suuruus, joka on kuitenkin 400 miljardia euroa vuodessa. Eikä ollenkaan näyttele kotitalouksen taloudellista tilannetta, vaan sitten työttömyyden kustannukset jätetään syrjään, vaikka työttömyyden kustannukset erittäin korkeat ja myös sosiaaliset kustannukset. Sama pätee myös köyhyysasteeseen. Parlamentin jäsenenä myös sitä, että vaikka tässä parlamentin edes komissio onkin sitoutunut, niin komissio ei toimi kuitenkaan puutu sellaisiin maihin, joilla on merkittäviä vaihtotase ylijäämiä. Ja isot jäsenmaat eivät tässä ole mukana. Vaihtoehtoja joita voidaan ajatella vastuullisiksi, koska se on ollut erittäin vaatimaton palkkapolitiikka strategia ilmaisin myös huoleni siitä, miten tämä ohjausjakso on kehittynyt. Alun perin tarkoituksena oli tarkastella kasvun vuositasolla 2020 strategian puitteissa, mutta huomaammekin, että strategia pohjautuukin tähän seitsemään lipulaiva-aloitteeseen ja komission eri äh, tiedonannoista mutta ei löydä mitään jälkeä enää näistä. Siellä pyritään luoda suuntaviivoja, indikaattoreita, kansallisen teollisuuspolitiikan tavoitteita, mutta ei teollisuutta ei mainita enää kasvutarkastelussa. Samoin Euroopan tehokkaan resurssien käytön kartassa komissio sanoi, että huomioon resurssien tehokkaan käytön tämän vuoden raportissa, mutta eivät sitä näin jälkeen. Samoin muut äh, lippalaivahankkeet, kuten koulutus sekä yhden vastaanotoaistelu. Tämä kehitys on huolestuttavaa, jos me haluamme globaalin lähestymistavan, joka mahdollistaisi sellaisten, sellaiset kehitystoimet, jotka eivät romahda tällaiseen hyödyttämään äh, niukkuuspolitiikkaan tässä harmonisoidussa Euroopassa. Kiitos, viimeinen puhuja Salvador Carriga Euroopan parlamentin budjettivaliokunnasta. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vähän erilainen lähestymistapa. Itse olen budjettivaliokunnassa Euroopan parlamentissa ja ohjausjakso, kun ajatellaan kansallisia budjetteja ja että komissio tarkastelisi niitä, niin se on meistä mielenkiintoista mutta kuitenkin on liian vähän yhteyksiä kansallisten budjettien ja yhteisön budjetin välillä. Kummankin pitäisi olla hyvin koordinoituja. Ja EUn budjettihan käytetään jäsenvaltiossa 80 prosenttisesti, ja mehän myöskin ruokemme itse EUn budjettia kansallisin maksuin, jotka hyväksytään kansallisissa parlamenteissa. Ongelma on, että budjettisykli Euroopan parlamentissa ja EUssa yleensäkin – alkaa maalis-huhti toukokuussa ja sitten meillä on sovittelu marraskuussa. Meillä on vaikea löytää koordinointitapa, joka olisi parempi, kun meillä on 27 kansallista budjettia ja sitten 28 eli EUn budjetti, yhteisön budjetti. Meidän täytyy muistaa tärkeimmät kriteerit, joita meillä on, kun mietimme kulueriä – ja kaikkea sitä pitää ajatella, millä on lisäarvo Euroopassa. Ja näihin täytyy sitten löytää ratkaisuja kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Se, mitä nyt tarvitaan, ja tästä olemme puhuneet sekä Barrosolle että Van Rompuylle, eli eurooppalainen ohjausjakso toimi siten, että se heijasteli Euroopan budjetissa niitä tarpeita, ja painopistealueita, joita on kansallisissa budjeteissa ja päinvastoin. Eli yhteisön budjetissa voimme myöskin heijastella niitä huolenaiheita ja tärkeitä kysymyksiä, joita käsitellään kansallisissa parlamenteissa. Kiitos, hyvä kollega. Neuvoston presidentti Van Rompuy, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaavaisena minulle osoitettuja kysymyksiä, mutta itse asiassa tehtävä on aika helppo. Joko minä voin vedota vuoropuheluun kansallisten parlamenttien ja europarlamentin välillä, tai sitten minä käännyn komission puoleen ja voin vedota siihen. Ei minulla aina ole näin helppoja tehtäviä edessäni, mutta kun kuuntelin näitä kolme ensimmäistä kysymystä, niin minulle kuitenkin nousi mieleen muutama huomio. Artikla 13 tästä uudesta sopimuksesta, joista teidän tulee keskustella, joka teidän tulee ratifioida artikla 13, jättää kokonaan avoimeksi sen tavan, miten kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti tulevat organisoimaan oman konsultoinninsa. Se on ihan tieten tahtoin laadittu näin ei se ole, äh, ei se tarkoita sitä, että sopimusten laatioiden vastuulla olisi ollut se, että me voimme ilmaista yhteistyötapamme. Mutta se tosi seikkaa, että myönnetään tämän erittäin tärkeän ja välttämättömän yhteistyön tarve komission puheenjohtaja ja minä olemme samaa mieltä siitä, että me olemme keskinäisesti riippuvaisia toisistamme. Ja se, että se on otettu tässä esille, niin se on jo sinällään poliittisesti merkittävä teko. Näin ollen teidän pitää järjestäytyä mahdollisimman sopivalla tavalla, jotta voitte antaa hyvän panoksen eri parlamentaarisissa toimielimissä. Toinen kommentti, joka nousi mieleeni, kun puhutaan riippumattomista äänistä tai, tai autonomisista virastoista, joidenkin parametrien laatimista ajatellen. Minä olen että komissio, mutta tietysti komission puheenjohtaja voi käyttää tästä oman puheenvuoron. Eihän se nyt tee ihan pimeässä turhaa tyhjää työtä, kun se määrittelee jotakin esimerkiksi rakenteelliset talousarviot. Eihän tässä ole silloin kyse mistään tyhjästä luodusta tekstistä. Siellä kuunnellaan, opiskellaan, luetaan tutkimustuloksia, joita on laadittu tästä erittäin monimutkaisista käsitteestä ja osataan myös arvottaa oikealle tasolle ehdotukset, joita laaditaan komissiossa. Avoimuus on tärkeää ja myös tietyn tyyppinen tapa toimia siten, että asiat ovat kaikkien saatavilla ymmärrettävissä. Hyvin määritellyn metodin turvin tämä on tehty. Jos me jätämme asiat silleen, jos sanotaan, että tämä konsepti ei ole tarpeeksi selkeä, jos tätä ei anneta jonkun toimielimen käsiin ja tässä nimenomaan komission käsiin, niin silloin tämä keskustelu jatkuisi loputtomiin. Komissio on meille se riippumaton toimielin, instanssi, joka toimii tietysti kiinteässä yhteistyössä erilaisten tutkimuslaitosten kanssa ja tämän perusteella tekee määritelmät ja työstää sitten, lähtee tekemään työtä tämän määritelmän pohjasta. Rova Kerkens tästä timing-aikataulusta. Tiedän, että Belgia on hyvin monimutkainen maa, mutta onneksi se ei ole ainut. Meillä on aika paljon liittovaltiotyyppisiä maita EU-sakin. Saksa, Itävalta, Belgia, Espanja tietyssä mielessä. Ja tämä timing, kokonaisvaltainen aikataulutus. Esimerkiksi tänä vuonna Euroopan komissio lähti hyvin aikaisin liikkeelle tällä vuosittaisen kasvun tiimoilta jo marraskuussa, eli olemme voineet jo aikapäiviä sitten lähteä valmistelemaan tätä. Se myös helpottaa, tulee helpottamaan työntekoa. Tiedän kuitenkin, että joissakin maissa on saatu hallitus kasaan aika myöhään. Se on sitten kokonaan toinen asia. Mutta normaalissa syklisessä elämässä marraskuusta lähtien voitaisiin, voi organisoitua sillä tavalla, että huhtikuussa olisivat jo uudistusohjelmat ja vakausohjelmat laadittuina sillä tavalla, että niissä olisivat mahdollisimman kattavat monimuotoiset federalistiset rakenteet nähtävillä. Mitä sitten tulee kilpailukykyyn? Se on todella aina hyvin arkaluontoinen valinta. Mitkä ovat oikeat hyvät indikaattorit? Eräs maa, jonka minä tunnen paremmin kuin moni muu täällä, meillä on lakikilpailukyvystä tässä laissa on valittu parametreja. Ei se ole mitenkään sattuma, että ne parametrit voivat olla, ovat, anteeksi, ovat ihan samoja kuin siinä menettelyssä, joka on teille alistettu hyväksyttäväksi, josta parlamentti on myös äänestänyt. Tämähän ei ole tietenkään ainoa parametri. Esimerkin antaakseni voin sanoa, että komission kertomuksessa 13. helmikuuta otetaan esille kilpailukykyyn liittyvät ongelmat, mutta ei niitä keskitetä ainoastaan palkkoihin. En mainitse maita, mutta yksi maa, joka ei ole mitenkään huonoin esimerkki. Siinä puhutaan kilpailukyvyn heikkenemisestä, joka johtuu innovaation puutteesta. Tämä esimerkin vain teille mainitakseni. Tämä käsite kilpailukyvystä on totta kai käsite, joka näkyy indikaattoritaulukossa. Sehän keskittyy usein hyvin selkeästi ehkä yhden indikaattorin ympärille, joka löytyy esimerkiksi Belgian lainsäädännöstä, mutta jos me lähdetään kokonaisvaltaisesti arvioimaan esimerkiksi vienti, vientituloksia, niin silloinhan tulevat muut tekijät peliin, jotka ovat laadullisempia. Siinä otetaan huomioon ainoastaan kilpailukykyä tai kustannuksia, mutta myös kilpailukykyä suhteessa tuotteisiin. Tässä ne kommentit, jotka nousivat mieleeni näistä kolmesta esitetystä, kolmesta esitetystä kysymyksestä, jos täällä liikkuu vielä jotakin epäilyjä, jotka liittyvät komission toiminta alueeseen, jos puhutaan Euroopan parlamentin budjetista ja kansallisten parlamenttien budjeteista, niin nehän eroavat varsin paljon toisistaan komission puheenjohtaja voi varmasti puhua tästä paljon laajemmin kuin minä, Eurooppalainen budjetti on suureksi osaksi investointeja. Totta kai siinä on rahoituspuolessa tietysti suuri osa, joka tulee jäsenvaltioilta. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on liian painava osio ja pitäisi muuttaa tätä kaikkea erilaisella verotuspolitiikalla, mutta jos otan nyt menopuolen käsiteltäväksi, tässä on kyse nimenomaan investointibudjetista. Kansalliset budjetit kansalliset budjetit ovat ihan toisen luonteisia. Suurin osa ainakin monissa maissa, 45, 40-50 prosenttia monissa maissa budjeteista koontuvat kulutuksesta tai erilaisista siirroista. Ei näitä voida suoraan verrata näitä kahta budjettitoimintaperiaatetta tai budjettirakennetta – on kyse myös volyymeista. Eurooppalainen, eurooppalainen tai EUn budjetti pitää sisällään yhden prosentin BKTstä, eurooppalaista BKTstä, jos näin voin sanoa. Keskiarvio julkisen menon puolesta jäsenvaltioissa, jos, jos viedään, jos ajatellaan jokaisen ja valtion BKT, niin se on 50 prosenttia. Tässä on ihan erilaiset painot kyseessä, jos ajatellaan esimerkiksi määrällisesti. Jos ajatellaan eurooppalaista budjettia ja kansallisia budjetteja, laadullisesti ajatellen eurooppalainen budjetti on ihan toisen luonteinen kuin kansalliset budjetit yksitellen ja yhdessä. Totta kai meidän pitäisi tarkistaa näitä aikatauluja, mutta se on hyvin vaikeata, koska näiden budjettien laatiminenkin edellyttää erilaisia prosesseja. Tässä muutama reaktio näihin kolmeen kysymykseen, kysymykseen, jotka minulle esitettiin. Toistan vielä kerran. Komission puheenjohtaja on varmasti paljon pätevämpi vastaamaan näihin kysymyksiin ottaen huomioon hänen toimivaltuuksensa. Hän pystyy varmasti antamaan täydennystä näihin kolmeen kysymykseen. bien, merci, monsieur. Kiitos paljon. Eurooppa-neuvoston presidentti Van Rompuylle, kiitos paljon teidän osallistumisestanne. De ses réponses. Ja erityisesti kiitos näistä vastauksista. Ehdotan, että jatkamme keskustelua. Ja puheenjohtaja Barossa voi sitten vastaa kaikille yhdellä kertaa. Jos teille sopii, että jatkatte kysymyksiänne, puhutte varsin lyhyesti, kun käytätte puheenvuoron silloin mahdollisimman moni voi osallistua tähän keskusteluun. Annan puheenvuoron nyt Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalle Kimmo Sasille. Pyydän etukäteen anteeksi, jos äänestän äänen, äänen väärin nimenne. Kiitos, puheenjohtaja kun euro luotiin ja rahoitus- ja vakauspaketti allekirjoitettiin, kaikki varmaan tiesivät, että on olennaista, että sopimusta seurataan euron seuraamiseksi. Mutta me tiedämme, että meillä on suuria ongelmiksia. Sitä ei ole noudatettu ja siksi meillä on valtiovarainkrisi tällä hetkellä, siksi me asiasta keskustelemme. Kasvu- ja vakauspakettiin seuraamattomuus merkitsee sitä, että Euroopan unionissa ei oikeusvaltioperiaatetta. Sen seuraa nyt komissiolta tulee six-pack, two-pack ja budjettirikekot ja niin poispäin. Ne ovat hyviä ehdotuksia sinänsä, mutta ne ovat hyvin monimutkaisia ja voin kuvitella, että kun EU-tuomioistuimessa tapellaan vuosi, kaksi, kolme vuotta myöhemmin, niin tämä on hyvin hidasta. Markkinat tekevät päätöksiä sekunnissa tai tunnissa – tai hitaimmillaan kahdessa päivässä. Jos se kaikkien säätäjän pitäisi olla yksinkertaisia ja tehokkaita. Olisiko mahdollista? Monet maathan haluavat liittyä euroon. Jos me kolme vuotta rikomme kasvoja vakaussopimusta, sitten lentää ulos eurosta. Sitten ei olisi sopi- konfliktia kansallisten parlamentin ja EU välillä. Jokainen maa tietää, että kolme vuotta rikkomuksia ja ulos monet maat haluavat sisään haluavat ha, äh, tämä takaisin, että maat pysyisivät ää, äh, eurossa ja noudattaisivat sääntöjä. Onko tämä hyvä ehdotus? Voitteko tukea sitä? Kiitos näistä hyvin provosoivista ajatuksista. Mutta meidän täytyy pitää mielessä se tosiseikka, että jos minä en nyt tässä puhu läpi ja päähäni, jos minä en seuraa kaikkia euron jäsen euron jäseniä, niin Suomi on ainoa, joka on noudattanut hyvää taloudenhallinnon, hyviä taloudenhallinnon kriteerejä alusta alkaen. Suomellakin oli pieni ajanjakso, olen ihan kaikkia noudattanut täydellisesti. Puheenjohtaja, komission puheenjohtaja kuiskasi täältä ne minulle vierestä ja hän tietysti tietää tarkan totuuden. Pysymme yhä Skandinaaviassa ja näiden hyvien oppilaiden joukossa, mutta jätämme euron nyt väliaikaisesti. Annan puheenvuoron Ruotsin Riksdagenin edustajalle rouva Elisabeth Svansson. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että järjestää tämän tärkeän tapaamisen ja nämä tärkeät keskustelut. Minulla olisi pari kommenttia tästä luottamuskriisistä, jota me nyt koemme. Tämä ei ole niinkään velkakriisi kuin luottamuskriisi. Ja siksi on tärkeää, että me kaikki priorisoimme luottamuksen palauttamista, luottamuksen palauttamista talouksiimme ja sitä kautta euroyhteistyöhön ja tämä ohjausjakso on erittäin tärkeä väline siinä, mutta luottamus syntyy ainoastaan, jos me onnistumme täytäntöön panemaan sen, mistä me olemme sopineet, esimerkiksi liittyen sixpackiin ja nyt tähän niin sanottuun tupakkiin. Meidän täytyy palata terveet, tasapainoiset bud- valtiontaloudet kaikkialla Euroopassa, kuulutaanpa sitten euroalueeseen tai ei. Ja ihan selvää on, että tämä täytyy tehdä osataan herkkyyttä kansallisen parlamenttien suvereniteetille. Puheenjohtaja, me kaikki haluamme nähdä kasvua Euroopassa. Meidän täytyy katsoa vähän pitemmälle eteenpäin, mutta samaan aikaan minä olen huolestunut siitä, että usein nyt kuulemme monen edustajan puhumaan äh, ekspansiivista talouspolitiikasta, jolla elvytetään talouksia. Me voimme äh, elvyttää talouksia, jos talous on terveeltä pohjalta. Tämä on yksinkertaista. Jos lapsi vuotaa verta, minun täytyy ensin lopettaa verenvuoto ennen kuin me kykenemme hoitamaan näitä. Haava täytyy puhdistaa. Sama pätee kiristyspolitiikkaan. Se on tiukkaa, kovaa, sitä täytyy tehdä solidaarisesti ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti, mutta se täytyy toteuttaa. Se, mitä voidaan kasvun alueella. Ja täytyy pitää huolta, että sisämarkkinat toimivat. Meillä on valtavasti potentiaalia ja siihen varten suuria ekspansiivisia toimia. Sitä meidän on priorisoitava sen sijaan, että me stimuloisimme, elvyttäisimme talouksia. Pitää pitää huolta, että me kaikissa talouksissa saadaan rotia talouksiin, jotta me saa, voisimme kasvaa tulevaisuudessa. Tästä ei ole mitään kiertotietä, oikotietä. Haluaisin kuulla Ponelmia. Merci beaucoup. Kiitos paljon, rouva. Nyt annan puheenvuoron Alejandro Serkasille joka on Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnan jäsen. Kuuluu sosialistipuolueeseen. Kiitoksia puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Puhun nyt työllisyydestä ja sosiaalikysymyksistä Euroopan ohjausjaksosta ja myöskin kertoisin teille keskipitkän aikavälin näkymästä ja tapauksesta, joka voisi olla hyvin kaukana niistä tarpeista ja toiveita, joita Euroopan kansalaisilla on. Ikävä kyllä Van Rompuy lähti, koska halusin sanoa hänelle, että eurooppalaisena kansalaisena ensinnäiseksi uskon, että meidän pitää uskoa neuvoston toimintaan ja tasapainoon sosiaalisten ja talousverotuskysymysten välillä. Se on epätasapainotilassa. kevään neuvostossa pitäisi nyt lukea Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. helmikuulta, jotta olisi paremmin tasapainoa, koska taloudenhan pitäisi toimia kansalaisten ongelmien ratkaisemisen hyväksymiseksi, erityisesti kun ajatellaan työpaikkoja, nuorten työpaikkoja. Ja siksi komission puheenjohtaja haluaisin sanoa teille, että kuten parlamentti suurella enemmistöllä totesi, meitä täytyy kuunnella kevään huippukokouksessa, jotta tämä työllisyysdraama ja kasvun puuttumisen draama Euroopassa otettaisiin yhtä intensiivisen käsittelyyn kuin monet muutkin ilmiöt. Esimerkiksi budjettien vakauttaminen, finanssipoliittinen vakauttaminen, rahoitusmarkkinoiden tervehdyttäminen ja miljoonat eurooppalaiset nuoret, jotka hakevat toivottomasti työtä ja miljoonat eurooppalaiset, jotka elävät köyhyydessä ja jotka vajoavat syvemmälle työ- köyhyyteen. Ja komission puheenjohtaja helmikuun päätösasema totesimme myös, ettei pidä unohtaa ja saattaa käydä, että ohjausjaksossa ehkä unohdetaan se, mikä strategia meillä on, eli 2020 strategia. Ja meidän ei pidä ajatella vain lyhyttä aikaväliä. Jos Euroopalla ei ole kunnianhimoa, meillä täytyy olla kunnianhimoa luoda työpaikkoja merkittävällä tavalla, eikä mitä tahansa työpaikkoja, ei minkä tahansa tyyppistä koulutusta, vaan meidän pitää tehdä sitä, mitä 2020 strategiassa meiltä kaikilta vaaditaan. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä kollega. Seuraavaksi puheenjohtaja William Cash. House of Commons European Scrutiny eh, Committee. puheenjohtaja. I think it's in... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy nyt puhua suuni puhtaaksi tässä tärkeässä kysymyksessä ja puhun nyt lyhyesti. Olen nyt kuullut sekä Van Rompuyn että Barroson sanat. He puhuivat demokratiasta ja he puhuivat demokraattisesta oikeutuksesta. Mutta tämä on yksi asia, jota yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa on käsitelty hyvin huolissamme. 25 jäsenvaltion välinen sopimus jo itsessään osoitus siitä, jo, meillä on sama kanta. Eli tässä rikotaan eurooppalaista lainsäädäntöä, ja tämä on vakava kysymys. Tämän lisäksi, kun sanotaan, että kansalliset parlamentit Van Rompuyn mukaan ovat muuttuneet eurooppalaisiksi toimielimiksi, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Kun käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät vaikka kuluihin ja verotukseen, silloin näitä päätöksiä tehdään kansallisten manifestojen pohjalta. Ei yhtäältä voi sanoa, että haluamme enemmän Eurooppaa ja sitten toistaa tätä mantraa, niin kuin tiibetiläinen munkki. Ja tällä on suurin piirtein yhtä paljon vaikutustakin. Kun itse asiassa on päivän selvää kaikille, kun ajatellaan nyt tämänhetkistä eurooppalaista kriisiä, että todelliset ongelmat liittyvät siihen, että demokraattista oikeutusta ei ole. Eikä myöskään ole kunnioitusta kansallisten parlamenttien päätöksiä kohtaan. Ja tämän lisäksi lopuksi vielä toteaisin, että kysymys, joka liittyy kansalliseen identiteettiin ja kansalliseen päätöksentekoon, ei ole mitään abstraktia tiedettä, vaan se on hyvin käytännönläheistä päivän, päivästä tehtävään työtä ja äänestäjien voitava itse päättää, minkälaisen hallituksen he haluavat. Ja kun puhutaan yhä enemmästä Euroopasta, kun katsomme ongelmien syitä, ja puhun nyt henkilönä, uskot tai ei. Minä uskon, siis isäni kuoli viime sodassa, kun hän taisteli vapauden puolesta. Se, mihin me uskomme, on vapaus, joka tulee yksittäiseltä äänestäjältä parlamenttivaaleissa. Tämä ei ole mikään teologinen kysymys, vaan siihen, että vaikutetaan ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ja ongelman syy jota kukaan ei nyt halua ottaa esille, on se, että nämä sopimukset vaativat uudelleen neuvotteluita, jotta päästäisiin tähän vapauden periaatteeseen takaisin. Ja jotta saisimme takaisin demokratian, joka meiltä on viety pois. Merci, mon cher Kiitos paljon, hyvä kollega. Puheenjohtaja Barroso tulee antamaan nyt vastauksia, mutta varmasti teitäkin tyydyttää se, että täällä on vain kansan edustajia läsnä, joilla on kaikilla demokraattinen legitimiteetti olla täällä edustamassa. Valitettavasti se, mitä te sanoitte omasta perhesurustanne, voisi ö, tulla esille vähän jokaisen meidän suustamme. Jos emme enää osaa kokea tämän tyyppistä surua, niin se on surullista, koska sen takia me rakennamme Eurooppaa Annan puheenvuoron Alevras Atanasiokselle Kreikan parlamentista. Thank you, Chair. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Meillä on muutama kommentti. Ymmärtääkseni uuden sopimuksen päätavoitteille ei ole vastustusta. Ymmärrän, että EUn kannalta on ratkaiseva euroalueen maiden kannalta on erittäin tärkeää käydä budjettivajeita ja velkaa vastaan. Mutta ongelma on, että meillä on edessä uusi projekti, joka ei ole erittäin suosittu. Se ei voisi olla erittäin suosittu. Koska näinä aikoina meidän täytyy taistella velkaa vastaan – Mutta se merkitsee, että meidän täytyy löytää ratkaisuja lamaan. Monessa Etelä-Euroopan maassa me kohtaamme laman, joka on erittäin vakava, joka tuhoaa kansan elämän, ja meillä ei ole mitään ratkaisuja tähän. Tämä on pääkysymys. Tämä on pääkysymys suhteessa Euroopan unionin strategiaan. Se ei tee tästä projektista erittäin mitenkään suosittua. Tämä on teknisesti hyvä projekti, mutta se ei ole poliittinen projekti. Se ei voi olla poliittinen projekti, jos Saksalla aina painetta maksaa enemmän. Ja on aina huolestunut, että heidän pitäisi aina tehdä enemmän talousavun saamiseksi. Ymmärrän budjettikurin välttämättömyyden. mutta ei ole mitään yhteisiä standardeja sosiaalisen suojelun kannalta Euroopassa. Tämä on ongelma. Me tarvitsemme jotain periaatteita euro- sosiaalisen Euroopan kannalta, hyvinvointivaltion kannalta. Ilman sitä emme voi tarjota elinkelpoisia ratkaisuja kansalaisille. Kiitos paljon edustaja Kleinar, joka edustaa Puolan senaattia. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Polska w roku... Kiitoksia. Viime vuonna Puola pärjäsi aika hyvin. Siellä oli 4 prosentin talouskasvua. Ja tämänkin vuoden pitäisi olla aika hyvä. Tämä on yksi syistä, miksi tällä hetkellä me olemme tekemässä vaikeita uudistuspäätöksiä, kun vahvistamme esimerkiksi julkisrahoitusta ja meillä on myöskin eläkeuudistus. Meistä nämä uudistukset ovat välttämättömiä, vaikkakin meillä on hyvää talouskasvua, koska emme halua tulevaisuudessa kriisiä. Siksi me tuemme eurooppalaista ohjausjaksoa tapana hallinnoida euroalueen ja Euroopan unionin taloutta. Me katsomme, että eurooppalainen ohjausjakso on hyväksi budjettikoordinoinnissa ja tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot ovat tietoisia kysymyksistä, jotka ovat ongelmallisia muissa jäsenvaltioissa. Tällaisten kokousten ansiosta me voimme keskustella ja puhua kokemuksistamme – ja kaikki päätökset, joita Puolassa ja muissa maissa tehdään, ovat luonteeltaan avoimia. Eurooppalainen ohjausjakso tekee sen helpommaksi, että kansalliset parlamentit ovat mukana keskustelussa myöskin kansallisella tasolla jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kun jäsenvaltiot toimivat Euroopan unionin kontekstissa, niin sehän on erittäin myönteistä kehitystä. Kansalliset parlamentit päättävät kansallisista budjeteista. Ja Euroopan unionissa meillä pitää olla tasapaino makrotalouspolitiikan ja finanssipolitiikan välillä. Meidän on pystyttävä edistämään talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä. Kollegat ovat tästä jo puhuneet, mutta samalla on varmistettava vakaus julkisrahoituksessa kans- jäsenvaltioissa. Kansallisissa budjeteissa ihannetilanteessa tulot ja menot ovat tasapainossa. Jäsenvaltioiden on tästä syystä otettava tällaisetkin seikat huomioon. Puola uskoo siihen, että julkistaloutta on vankennettava ja että uudistuksia on vauhditettava, ja näin on toimittukin Puolassa. Tärkeää on nyt se, että tämän tilanteen parantaminen muuttuu sen mukaisesti, millaisia tarpeita kussakin jäsenvaltiossa on. Kasvua ei saa tyrehdyttää ja Siksi meidän täytyy nyt hyvin laajasti arvioida jäsenvaltioiden toimintaa ja tavoitteita. Pidämme hyvänä sitä, mitä komissio totesi, kun ajatellaan, että ei ole mitään universaalia yhtä toimintamallia kaikille, vaan jokaisen yksittäisen hankkeen pitäisi syntyä kunkin jäsenvaltion tarpeiden pohjalta. Me katsomme, että jäsenvaltioiden lainsäädännössä tulisi olla mekanismeja, joiden avulla talous- ja kasvusopimuksen kriteereitä noudatetaan. Ja on erityisen tärkeää keskittyä ennaltaehkäiseviin toimiin, jotta voidaan ennaltaehkäistä kriisejä tulevaisuudessa, jotta voidaan lisätä kasvua 2020 strategian mukaisesti. Puola ei ole euroalueella, mutta euroalueen kuohunta tuntuu myöskin Puolassa ja myöskin muissa EUn, euroalueen ulkopuolisissa maissa. Siksi tarvitaan euroalueelle tiukempia sääntöjä ja koko EU-hun. Kiitos. Kiitos kollega. Viimeinen puhuja tällä kierroksella, herra Monknok, edustaa Euroopan parlamentin talousasian valiokuntaa. Monsieur le Président, ma question s'adresse à... Kiitos. Minä esitän tämän kysymyksen komission puheenjohtajalle. Les expériences de consolidation Niissä maissa budjetin vahvistamisesta saadut kokemukset, jotka ovat onnistuneita, niin nämä maat ovat pystyneet korjaamaan vaihtotasettaan, mutta me tiedämme, että euroalueessa, euroryhmässä on maita, koska siellä meillä ei ole mitään valuutavaihtoa, koska mehän, sehän perustuu yhteiseen valuuttaan silloin tämmöiset rakenteelliset korjaukset voivat johtaa siihen, että on kyseessä hyvin vaarallisesta kielteisestä pelistä, koska jos kaikki maat lähtevät laskemaan palkkataloaan samanaikaisesti, niin sisäinen kysyntä EU:ssa laskee, se todella hajoaa ja silloin, jos se oli kysyntä ja myöskin investoinnit silloin lähtevät kiihtyvässä vauhdissa kärsimään tästä. Mutta jos tänä päivänä puhumme kilpailukyvystä, niin silloin ennen kaikkea on kyseessä investoinnit ja näin ollen budjettipolitiikalla voi olla määräävä rooli, ei ainoastaan justement par les coûts salariaux, font faillite. vaihtokurssien kannalta, mutta suuri ongelmahan on se, kun puhumme tässä, nimenomaan tänäänkin puhumme ohjausjaksosta, siinä on se vaaratekijä, että se pakottaa budjettipolitiikat mm, tiettyihin raameihin. Eh, puheen, presidentti Van Rompuy muistutti meille äsken, että meillä on myös budjettikuluja, mutta mit, äh, budjeteissa on tietysti rajat, BKT-rajat. Jos meillä on investointibudjetti, jo, mm, ketkä ovat keskeiset äh, käynnistäjämaat euroalueella, niin se on vain 3-5 prosenttia BKTstä. En pu, minä puhun tässä nyt investointibudjetista, josta presidentti Van Rompuy niin voimallisesti puhui. Te voisitte varmasti miettiä tätä jossakin kohtaan silloin, kun Eurooppa todella tippuu taantumaan, koska ainakin suhdannepolitiikan kannalta tämä on todella tulossa. Voitaisinko näissä olosuhteissa ajatella, että on todella välttämätöntä ajatella sitä, mitä me jo teemme, että otetaan näistä julkisista budjettivajoista, lasketaan pois nämä investointiluvut, jotta todella päät päästäisiin yhtä aikaa näihin tavoitteisiin, eli kulut, kulut olisivat hallinnassa Euroopan taloudessa. Merci. Kiitos paljon komission puheenjohtajalle. Annan nyt vähän tässä, hän on saanut vähän pureskeltavaa, joten hän saa vastata näihin. Kiitos kaikista kysymyksistä. Tässä on parlamentin lisäksi minulla on kunnia puhua kansalliselle parlamentille. Minä pidän tästä, koska minut valittiin ensimmäisen kerran omaan parlamenttiimme 29-vuotiaana. Minut valittiin aina kaikissa vaaleissa – pidän poliittisesta keskustelusta. Van Rompuy vastasi jo yhteen kysymykseen, johon haluaisin kuitenkin kommentoida. Rava Gerkens, viittasitte joihinkin erittäin tärkeisiin tekijöihin. Voit olla varma, että ne ovat maakohtaisissa suosituksissa. Ei ole niin, että joka kerta kun analysoidaan kasvua, vuotuisessa seurannassa ei aina käydä läpi koko 2020 strategiaa. Kuten täällä hyvin sanottu, meillä on kasvustrategia, se on 2020 strategia, mutta ei joka kerta kun meillä on uusi komissio, asiakirja, emme käy koko listaa läpi. Se mitä sanotte tutkimus- ja kehitystoiminnan tärkeydestä ja teollisuudesta – ja mitkä sanotte resurssien käytön tehokkuudesta ja köyhyyden vastaisesta taistelusta. Kuulkaa, tämä on sit, juuri sitä, mikä me, me teemme 2020 strategian puitteissa. Ja tämä on erittäin vaikeaa, joskus. Täällä on, pal- on paljon keskustelua. Monet hallitukset sanovat, että me emme koskaan hyväksy, että köyhyyden vastainen taistelu olisi Euroopan tason tavoite, koska läheisyysperiaatteen pohjalta e- Euroopan ei pitäisi puhua köyhyyden vastaista politiikasta. Se on kansallista politiikkaa. Minun on pitänyt taistella Euroopan neuvostossa, jotta lopuksi saisimme konsensuksen, että meillä olisi 2020 tavoitteiden joukossa köyhyyden vastainen taistelu ja tutkimus ja innovointi. Tämä osoittaa selkeästi, että 2020 strategia, erityisesti nämä lippulaivat, kaikki nämä ohjelmat, en tule nyt toistamaan tätä, ovat olennainen osa meidän eurooppalaista politiikkaamme. Nyt vuotuisessa kasvu se on ehkä totta, me olemme ehkä kestyneet vain joihinkin piirteisiin. Mutta olemme nyt vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa. Sen jälkeen muotoilemme ehdotuksia kansallisella tasolla. Ja olen varma, että nämä huolenaiheet, jotka otitte esille, varmasti käytännössä kaikki tulevat mukaan mukaan lukien tärkeä kysymys teollisuudesta. Siinä määrin, kun on ollut huolenaiheita teollisuuteen liittyen, tuotantokustannukseen liittyen, niin me haluamme, että jokainen maa ottaa osa Euroopan vientiponnisteluihin. Sitten ja sitten on kysymys on yksityisen sektorin luotonotosta. Me olemme kiinnittäneet paljon tähän huomiota tässä luottokriisin yhteydessä. Sitten puheenjohtaja Marinille itsenäisyyteen liittyen sanon selkeästi, tämä on tärkeä herkä kysymys. Euroopan neuvostossa ja sitten jäsen, euroalueen jäsenvaltioiden kanssa ollaan kysytty sitä, kenelle annettaisiin tehtä, tehtäväksi tämä valvonta. Ja täytäntöönpanokin. Ja mielestäni jäsenvaltioiden oikea johtopäätös oli antaa tämä tehtävä komissiolle, joka määritelmällisesti on riippumaton jäsenvaltiosta, jos nyt joka kerta kun meillä on ongelma, luodaan uusi palvelu, toimielin voi sanoa, että, että osahan teistä on sanonut, että meidän järjestelmä on jo monimutkainen, sitä meille tulisi täysin tä, tällainen hetteikkö, jos tuota tietä edettäisiin. Euroopan instituutiolla on jo vastuullaan perussopimukset. Täytyy kunnioittaa niitä instituutioita, joita jäsenvaltiot valtaoikeuksiaan käyttäen ovat luoneet. Tämän vuoksi meillä on Euroopan komissio. Jäsenvaltiot sen loivat. Siksi meillä on Euroopan parlamentti, joka jäsenet ovat suoraan valittuja, sillä on demokraattinen legitimiteetti. Ja siksi meillä on Euroopan keskuspankki, joka on itsenäinen. Siksi meillä on eh, EU-tuomioistuin, joka on itsenäinen. Ei nyt protesta, mutta joskus meillä on sellainen vaikutelma, että ihmiset eivät oikeasti pidä itsenäisistä instituutioista. Ne haluavat luoda muita instituutioita, jotka ovat olemassa olevan kanssa rinnakkaisia, jotka delegitimoisivat Euroopan rakentamista. Toiseksi olisi lisää hämminkiä ja monimutkaisuutta järjestelmää, joka nytkin on vaikeasti seuratettava. Eli instituutioiden täytyy kunnioittaa toisiaan. Kansallisilla instituutioilla on demokraattisesta kumpuava valtaansa, mutta myös eurooppalaisia instituutioita, jotka kaikki on luotu sopimuksilla, yksimielisesti hyväksytyillä sellaisilla jäsenvaltioiden hyväksymillä edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Nyt vaihdan Englantiin ystävämme Suomesta. Teki erittäin, la, Lamassurin sanoin erittäin provokatiivisen ehdotuksen. Kolme vuotta ja ulos eurosta. No, Enpä usko, että tämä keskustelu on nyt esityslistalla. Juuri nyt esitys, jäsenvaltiot hyväksyivät, tiedät, että 27 jäsenvaltiota ei kyllä tähän, mutta jäsenvaltiot hyväksyivät sopimuksen, se, tämä on semmoisen niin sanotun budjettisopimuksen fiscal compact, jossa on selkeät säännöt euroalueelle. Ja tämä, tässä ei ainoastaan 17 euroalueen maata, vaan lähes kaikki muut paria lukuun ottamatta euroalueen ulkopuolelta päättävät liittyä näihin sääntöihin. Sen lisäksi meillä on nykysopimukset, jotka tekevät, että tuo ei ole mahdollista ihanteellisesti. Jos jossain aivoriihessä on, tällä voi pallotella. Mutta suoraan sanoen niin pragmaattisesti ja ymmärsin kommentista, että olet pragmaattinen poliitikko. Tämä ei tule tapahtumaan. Meillä on sopimus ja tämän sopimuksen muuttaminen oli niin vaikeaa, että se ei onnistunut. Siksi valtiot päättivät tehdä uuden sopimuksen, eivätkä halunneet uudistaa nykyistä. Eli näillä sopimuksilla mennään, otetaan niistä kaikki mahdollinen irti ja täytetään pannaan niitä oikein. Kaikki mitä Rovas Vannesen Ruotsista sanoi, olen sen kanssa samaa mieltä. Asiahan on ihan näin. Asia on täsmälleen näin mitä me voimme syventää sisämarkkinoita, poistaa esteitä, jotka estävät kasvua, ja miten me saamme kestävän julkisen sektorin rahoituksen. Tämä on luottamusongelma. Ilman luottamusta EU ja euroalueen talouteen meillä ei tätä luottamusta ole. Siksi on tärkeää, että kaikki ja tarttuvat viallisiin alijäämiin. Ja julkisen sektorin velan kestävyyteen, ei ainoastaan euroalueella. Jotkut ongelmat ovat euroalueen ulkopuolella. Tämä on kriittisen tärkeää. Tämä on poliittisesti tärkeää. Säästi tuskallista. Siksi poliittinen keskustelu Euroopan tasolla kansallisen tason lisäksi on tarpeellista. Sisämarkkinat, komissio on taskellut kovasti tämän puolesta. Olen iloinen, että viimeisessä Euroopan neuvostossa, epämuodollisessa sellaisessa, valtionpäämiehet aidosti sitoutuvat nopeuttamaan ja aikaistamaan joitakin sisämarkkinoiden toimenpiteitä. Siksi puhuisin instituutiosta jälleen. Ilman komissiota ei olisi enää sisämarkkinoita. I can tell you based on my Minulla on kokemusta kahdeksan vuoden ajalta tässä asemassa ja kansallista kokemusta. Is Jäsenvaltioiden houkutus yleensä on panna muut noudattamaan sääntöjä, mutta välttää niitä itse. Tämä on hyvin yleinen houkutus. Politiikkojen uudelleen kansallistamisen riski on erittäin suuri, eli ole yhteisiä instituutioita ja sääntöjä Euroopan tasolla – Olemme nähneet niin paljon protektionismia Euroopassa näinä vuosina. Aitoja paineita kaikilla tasoilla. Siksi me tarvitsemme voimakkaita instituutioita ytimessä, jotta varmistuisimme, että meillä on tasainen pelikenttä ja että sisämarkkinat ja säilyvät, että Euroopan instituutioita ei vaaranneta. Me olemme valmiita aloittamaan rikkomusmenettelyitä isompia ja pienempiä kohtaan erittäin herkässä kysymyksessä palveluiden alueella. Olemme aloittaneet Saksaan ja Kreikkaan liittyen samana päivänä menettelyn. Haluaisimme nähdä, onko muita instituutioita tai palveluita, jotka toimivat näin puolueettomasti kuin mitä komissio arvioissa ja toimissaan. Sitten herra Serkasin työllisyyteen liittyvät kysymykset. että olet oikeassa pohjimmiltaan. Paljon enemmän kiinnittää huomiota finanssikysymyksiin kuin työllisyyteen. Voin ottaa esimerkin. 2009 ehdotin valtionpäämiehille Euroopan neuvostoa työllisyydestä. He eivät ole samaa mieltä. Se on kiireellinen asia, työ, työttömyys. Silloin puheenjohtajuus kiersi, oli Tsekin vuoro ja sitten Tsekin pääministerin alaisuudessa järjestettiin se oli kaikki pohjohtajamaat. Ruotsin pääministeri herra Reinfeldt ja Espanjasta Carvacho. Jos oikein muistan, työllisyysministeri. Ja tuo ei toiminut. Sillä ei keskitetty työttömyyteen. Nyt edistymistä on tapahtunut viimeisessä epämuodossa Euroopan neuvostossa tein joitakin konkreettisia esityksiä liittyen nuorisotyöttömyyteen. Pyrimme käyttämään sosiaalirahastojen varoja, jotta saisimme voimakkaita toimijoita erityisesti niissä kahdeksan maissa, jotka ovat tällä erityisen altistuneita ja erityisen nopeasti. Ja haluamme aitoa keskustelua työttömyydestä, koska me komissiossa uskomme, että Työttömyyttä pitäisi käsitellä osana makrotaloudellista analyysiä ja osana suosituksia. Ketönen jo 2020 strategia mainitsin ja pointtini. Toisessa vastauksessa. Mutta yhden asian sanoisin. Tämä on tärkeää kansallisten parlamenttien jäsenille. Van ja minä saimme kirjeen 12 valtion päämieheltä seuraavaa neuvostoa ajatellen. Se lähdetään joitakin keinoja kasvun edistämiseksi. Minusta tämä on oikein hyödyllistä. Lähdetään tärkeitä näkökohtia, voi jakaa ne. Mutta kertaakaan nuo valtionpäämiehet eivät puhuneet EU 2020 strategiasta. Eikä tämä ole outoa. Tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin totesin. Tämä eurooppalainen keskustelu EU-systeemin sisällä Brysselissä, Strasbourg, komissio ja keskustelu monissa jäsenvaltioissa. Siksi teidän toiminta, parlamentin jäsenten toiminta kansallisella tasolla on niin tärkeää. Emme saa tuloksia strategiasta, joka toistaan on kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymä. Ja nyt, kun tapanosta puhutaan ja kun kommunikaatiosta puhutaan, sitoutunutta ponnistelua ei ole. strategian omistaminen vaatii EU-instituutioiden, kansallisten instituutioiden, markkinaosapuolten alueiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien tukea onnistumista varten. Tämä täytyy pitää mielessä. Tässä oli muutama kommentti tästä hälytysmekanismin raportista. Meillä on tässä tulostaulupohjana. Siitä on keskusteltu laajalti Euroopan parlamentin valiokunnissa ja neuvostossa. Se on työkalu, analyysiväline. Älkäämme teeskeneltä, että se on taloudellisen analyysin alku ja loppu. Mutta meillä on nyt seurattava työkalu tehdä analyysejä. Ainakin yksi jäsenistä mainitsi Saksaan liittyen esimerkin. Voimme kertoa, että meidän raportissa todetaan, että 2012 tulemme tekemään laaja-alueista kasvonvetäjää ja politiikka seurauksia, mitä seuraa laajoista jatkuvista vaihtotaseen ylijäämistä. Tämä saattaa ole relevanttia Saksan kontekstissa, mutta Saksa oli erittäin menestyksekäs tapauksista, yksi tärkeimmistä Euroopan menestystarinoista. Asettakaamme kunnitusta sille. Yksi syystä, miksi Saksa on ollut menestystapaus, on, että siellä tehtiin uudistuksia, jotka antavat Saksalle kilpailuedun. Meidän täytyy tarkastella Euroopan tasolla kilpailukykyä niin että me Euroopana meistä tulee kilpailukykyisempiä noihin maailman kolkkiin nähden. Ja sitten Kreikkaan liittyen. Ja uudistusten suosia tai epäsuosioon liittyviä kysymyksiä. Olen samaa mieltä. Uudistukset myös Kreikassa ovat äärimmäisen vaikeita. Minusta tämä asia vaikka vain lisääntyneen johtajuuden kautta. Poliittista johtajia Euroopan ja kansallisella tasolla heidän täytyy puhua totta. Ja kansan on kohdattava vaihtoehdot. Olette kaikki poliittisia johtajia. Poliittiset kriisit liittyvät vaihtoehtoihin. Mikä on paras vaihtoehto? Uskoako kukaan, että Euroopassa korkeassa velka tasolle. Ratkaisu olisi elvyttävä budjettipolitiikka maissa, jotka ovat erittäin huonossa jamassa. Että markkinat seuraavat tarkkaa. Ei tietenkään. Siksi meidän täytyy jatkaa julkisen talouden vakauttamista, kutsumme älykkääksi vakauttamiseksi. Ja sitten meillä pitää olla Euroopan tasolla elementtejä, jotka olivat kasvua. Siksi jotkut pitävät tärkeänä budjetin yhdistämistä kansallisiin budjetteihin. Uskon Salvador Garrigan tavan, että tämä on äärimmäisen tärkeää. Euroopan tasolla ei ole tarpeeksi työkaluja täydetäksemme ponnistelua kansallisella tasolla. Useimmilla se ei ole mitään varaa. tämä pitää tehdä yhdistämiseksi investointia vastaan ja Huang liittyen investointeihin. Me olemme samaa mieltä investoinneista. Kysymys siitä, mistä investoinnit tulevat. Maista, joilla on kestämätä velkataso, siellä ei ole liikkumavaraa. Se on niin helppoa. Meidän täytyy löytää in, oikeita investointeja lähteä, että puhumme, puhuin projekti joukkolainoista. On tärkeää hyödyntää varoja, jotka tulevat jo yksityiseltä sektorilta julkisen sektorin investointeihin, jotka voivat olla kannattavia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Siksi edistämme tätä ideaa. Herra Kleinille puolesta kiitän kaikesta tuesta tässä harjoituksessa. se, mitä tämän harjoituksen merkityksestä luet, on ihan totta. Ja Puola on menestystarina monilla alueilla. Emme voi kommentoida yksittäistä maista, mutta maadokumentoinnissa käsittelemme holsti jokaista jäsenvaltiota – Näyttävästi monia huolenaiheita otetaan niissä huomioon mukaan lukien uudistusten sosiaalinen tasavertaisuus. Sekin on myös erittäin tärkeää. Kunnitettu jäsen Isosta Britanniasta, herra Cash, otti tietysti sille tärkeän kysymyksen demokraattisesta legitimiteetistä. Sanonpa avoimesti. Kysymys on siitä, hyväksytkö sen, että Hyväksytkö Euroopan parlamentti ja demokraattinen instituutio? Tämä on avainkysymys. Minä kuulun niihin, jotka uskovat, että Euroopan parlamentti on demokraattinen instituutio. Se on suoraan valittu. Kansalaiset se valitsevat. Komission vastuussa parlamentilla. Minä olen Euroopan parlamentin valitsema. Olin oma maani pääministeri, jännä sitä oppositiojohtaja, jännä sitä monia vuosia kansalaisen parlamentin jäsen. Tämä kertoo, miten tämä toimii. Ei mitenkään eri tavalla. Voin sanoa jopa, että on vaikeampi tulla komission puheenjohtajaksi kuin tulla valituksi pääministeriksi monissa jäsenvaltioissa. Meissä tarvitaan neuvoston konsensus ja parlamentin tuki salaisessa äänestyksessä. Jos olet sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ei ole demokraattinen legitimiti instituutti. Sitten sinulla on pointti. Mutta minä uskon, että meidän demokratia kansallisella on parlamenttimme, kuten brittiparlamentti. Ja oli brittipoliittisen ajattelun lahja, Iso-Britannian politiikan lahja edustuksella demokratialle. Me elämme Euroopassa edustuksessa demokratian järjestelmässä, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuna neuvostossa ja kansalaiset valitsevat parlamentin. Komissio on vastuussa parlamentille. Meillä on ollut tapaus, jossa komissio kohtasi epäluottamus lauseen ja äänestyksen. Euroopan demokratiassa ei ole kaikkia kansallisen demokratian piirteitä, mutta se on kehittävä demokratia. Se on prosessi ja globalisaation aikana, jos me ajattelemme, että jos emme kykene luomaan ainoita koordinaatioita kan demokratian kansallisen tasan välillä ja Euroopan välillä, silloin näitä suvereniteettiä jäsenvaltiolle markkinoille, joissa rattasalan toimijat asettavat sääntöönsä. Globalisaation aikana ajattelu, että mikään jäsenvaltiosta isoin ja rikkaankaan, kykenee toimimaan samalta pohjalta Yhdysvaltojen tai Kiinan kanssa, on illuusio. Jos me eurooppalaisena, britteinä, saksalaisena, englantilaisena, ranskalaisena tai portugalaisena tai mitä tahansa haluamme tulla kuulluksi maailmassa, meidän täytyy täydentää kansallista demokratiaa voimakkaalla eurooppalaisella demokratialla. Jos me pyydämme, että pragmaattisesti toimitaan tältä pohjalta, kuten alkukommenteissa totesimme, että kansallisella parlamentilla on viimeinen sana budjeteista, mutta kun me jaamme informaatiota parlamenttien kesken, me jaamme valtaa, koska informaatio on valtaa. Voimme lopuksi saada ratkaisuja, jotka ovat poliittisesti demokraattisia. Ovat myöntäneet reaktio. Meidän kaikkien huolenaiheisiin. Jokainen mies, nainen Euroopassa, puhun heistä. Tämä on demokraattisen legitimiteetin pohja. Jokaisen ihmisen ihmisarvo. Kiitos. Kiitos paljon komission puheenjohtajalle. Kiitos hyvät kollegat. Minä haluaisin nyt antaa pienen täydentävän vastauksen ensimmäisen kysymyksen, jonka puheenjohtaja Marinje teki. Hän on nyt poistunut salista valitettavasti. Kysymys on tärkeä kaikille. No niin, nyt puheenjohtaja Marini vastaan teidän ensimmäiseen kysymykseen annan pienen täydennyksen kysym- vastauksiin, jotka itsessään olivat jo hyvin kattavia. Miksi tämä kysymys, miksi tämä kokous kysyi puheenjohtaja Marini? Haluammeko, että on, nauhoitetaanko täällä nyt jotain päätöksiä, jotka on jo tehty, onko täällä informaation vaihtoa, onko tämä teknistä, onko tämä kontaktipinnan saamista. Ajatus on yksinkertainen, aivan kristallinkirkas. Meidän haluamme vaihtaa tietoa eurooppalaisen talouden tilasta, miten meidän kansalliset taloutemme jaksavat ja voivat, mikä ovat meidän poliittisten hankkeidemme nykytilanne. Kuten presidentti Van Rompuy ja puheenjohtaja Barroso vastasivat, minä sanoisin, että tässä on kyse siitä, niin kuin te herra Marini sanoitte, että voimme tehdä työtä yhdessä yhteisten, yhteisen viitekehyksen pohjalta – Mehän olemme niin sidoksissa toisiimme talouksiamme kautta, koska kun me laadimme kansallisia talousarvioita, me emme voi emme voi lähteä talouden kasvuennusteista, euroon arvoista, korkokannasta EKPssä tai kaikesta muuhun liittyvästä. Tämä, me tarvitsemme yhteistä kantaa, yhteistä pohjaa. Meidän pitää vaihtaa paljon paremmin tietoa, paljon paremmin kuin minä. Puheenjohtaja Barroso puhui tässä jo toimielimistä ylyä näkemys koko Euroopasta. Yhte, myös kansalliset edustajat, joilla on täysi legitimiteetti, kun puhutaan kansallisesta budjetista ja kansallisista talouspolitiikoista. Ja ennen kaikkea, ennen kaikkea me tarvitsemme keskustelun järjestämistä meidän kaikkien kesken. Ja jos teille sopii, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista, myös teidän kesken, teidän kesken. Me olemme jo aloittaneet tämän kokouksen. Öö, mielipiteiden vaihdolla. Siihen osallistuivat Euroopan unionin komissio joka, ja kansalliset parlamentit. Nyt jatkamme tätä istuntoa tänä iltapäivänä, tänä iltana illallisella ja huomenna aamulla mielipiteiden vaihto jatkuu, joka perustuu teidän vuorovaikutukseen. Miksi? Minä olen henkilökohtaisesti täysin vakuuttunut siitä, että tämän tyyppiset tapaamiset, jos niitä olisi järjestetty jo pari vuotta sitten, niin kri- kreikkalaisen kriisin hoitaminen olisi sujunut ehkä paljon paremmin, koska silloin olisi olisi voitu käydä todella julkista, avointa, rehellistä vuoropuhelua Kreikan parlamenttien edustajien ja muiden jäsenvaltioiden parlamenttien edustajien kanssa. Tämän tyyppiset työkokoukset, jos niitä olisi järjestetty jo pari kuukautta sitten, niin ehkä tämän niin sanotun taloussopimuksen sisältökin olisi muotoutunut erilaiseksi, koska kaikkien poliittisten puolueiden edustajat kansallisella tasolla eri kansallisten parlamenttien delegaatien välityksellä olisivat voineet antaa näkemyksensä jo ennen laatimista ja silloin sisältö olisi voinut muotoutua toisenlaiseksi ja silloin ratifiointi olisi voinut sujua paremmin allekirjoittajavaltioissa. valtioissa Ehkä monet teistä ovat ottaneet esille jo tämän, tämän tapauksen meidän suuresta kumppanistamme Saksasta. Valitettavasti kukaan ei ole täällä nyt Saksaa edustamassa puhumaan Saksan nimissä puolustamassa Saksaa, koska meillä on paljon saksalaisia ystäviä. Ne tekevät työtä maanantaisin ja äänestävät maanantaisin ja tällä hetkellä he myös äänestävät Kreikan tuesta, joten emmekä me aio estää heitä toimittamasta kansallisia virkatehtäviä, mutta se on ihan hyvä, että meidän saksalaiset ystävämme, ehkä toiset ystävämme y- ymmärtävät, että jos me haluamme koordinoida meidän talouspolitiikkojamme nykykriisin ylitse, jotta voisimme todella maksimoida kasvun ja kilpailukyvyn, niin kaikkien pitää todella ryhtyä toimiin, ei ainoastaan budjetillisesti, mutta jokaisen omalla sarallaan. Esimerkiksi energiapolitiikassa tai yksipuolisesti tehdyissä päätöksissä, joissakin jäsenvaltioissa voivat tehdä tehtävän vaikeaksi toisessa jäsenvaltiossa tai koko unionissa. Tämä on se kaikista tärkein lisäarvo, jota voimme, jonka voimme antaa tämän tyyppiselle kokoukselle. Hyvät kollegat, täällä oli noin parikymmentä muuta puheenvuoropyyntöä. En voinut antaa puheenvuoroa kaikille, mutta nyt me aiomme jakaantua kahteen työpajaan. Tänne jäävät budjettikurin ystävät. Ja vastapäisen salin lähtevät talouskasvun ja työttömyyden vastaisen taistelun ystävät. No, no, tämä vitsi vitsinä. Teillähän on kirjallinen ohjelma silmien edessä ja me eh, komissaari Lewandowski ja komissaari Hän tulevat olemaan läsnä, mutta Rouva Bowles tulee vetämään eh, kokousta täällä. Hän on, eh, anteeksi, anteeksi, anteeksi Rouva Bowles vetää täällä ja Pervans Beres vetää kokousta toisella puolen vastapäisessä salissa. Minä annan kullekin naispuheenjohtajalle tämän puheenvuorolistan niistä nimistä, jotka eivät voineet käyttää puheenvuoroa tänä iltapäivänä, jotta he eivät turhautuisi ja voivat käyttää puheenvuoron sitten jatkossa iltapäivällä. Tällä hetkellä nyt keskeytän istunnon hetkeksi.